että voitte pyytää perinteisillä menetelmillä ja sähköisesti sinisen kortin kysymyksiä komissaari siirtyy neuvoston puolelta komission puolella, saa nyt aloituspuheenvuoroa varten oman puheenvuoronsa. Mr. President. Puhemies, arvoisat jäsenet, olen kiitollinen siitä, että minulla on tämä tilaisuus puhua teille tänään äh, Rähilän rauhanprosessista. Tämä on perustavanlaatuisesti, strategisesti tärkeä Euroopan unionille. Aivan liian pitkään me olemme olleet todistamassa konfliktia, joka on aiheuttanut loputonta kärsimystä sukupolville israelilaisia ja palestinalaisia tilanne on vaikea paikan päällä. On väkivaltaa, terrorismia, siirtokuntien laajentamista, joka on laitonta, ja seurauksia, jotka johtuvat pysyvästä miehityksestä, ovat tuhonneet toivon kummallakin puolella ja vähentäneet toteutettavuutta, mitä tulee kahden valtion ratkaisuun. Vuosien ajan on ollut hyvin vähän sitoutumista ja pyrkimyksiä konfliktin ratkaisemiseen. Olemme äskettäin edes tarkkailija sanoi minulle, että ei ole rauhaa eikä prosessia. Viime vuosina me Euroopan unionin puolelta olemme kenties olleet ainoa toimija, joka on pysynyt linjalla. Me olemme äänekkäästi tukeneet sitä, että saataisiin aikaan neuvoteltu kahden valtion ratkaisu, joka perustuu kansainvälisesti sovittuihin parametreihin ja joka vastaa kansainvälistä oikeutta. Tämä merkitsee sitä, että kahden valtion ratkaisu, sen perusta on neuvoston johtopäätöksissä, siellä siis Euroopan neuvoston johtopäätöksissä joulukuut, ke, heinäkuuta 2014. Se täyttäisi Israelin ja palestinainen turvallisuustarpeet, ja myöskin täyttäisi palestinaisten halun saada valtio- ja itsemääräämisoikeus ja noudattaisi vuoden 1967 rajoja ja pitäisi saada aikaan tätä kautta konfliktin päättyminen. Meidän eurooppalainen näkemyksemme on periaatteellinen ja käytännönläheinen. Se heijastelee meidän laajempaa sitoutuneisuuttamme eurooppalaisena sääntöperustaiseen kansainväliseen järjestykseen. Toimen myös paikan päällä. Mikään muu kansainvälinen toimija ei ole yhtä sitoutunut kuin me käytännössä niin, että olisi saatu aikaan tuleva palestinainen valtio pelkästään 2019 vuonna EU ja sen jäsenvaltiot avasivat 600 miljoonan edestä apua e palestinaisille. Sanoin täällä kuulemistilaisuudessa 600 miljoonaa. Se on lähes 1,5 miljoonaa euroa päivässä. Mutta missä me nyt tänään olemme? Olen vakuuttunut siitä, että edelleen on mahdollisuus päästä eteenpäin, jos kumpikin osapuoli haluaa käynnistää uskottavat ja merkitykselliset neuvottelut. Kansainvälistä tukea tällais, kansainvälinen tuki tällaisille ponnisteluille olisi todella ratkaisevan tärkeä niiden onnistumiseksi. Ja tässä mielessä se, että tehdään konkreettinen ehdotus sellainen kuin YK esittämä voisi olla avuksi se voisi käynnistää syvempää pohdintaa siitä, mikä voisi olla tie eteenpäin ja luo mahdollisuuden saada alun poliittiselle prosessille. Tämä on jotakin, mikä on ollut pysähtyneisyyden tilassa liian pitkään. Mutta kuten olen sanonut, ehdotus, joka kaksi viikkoa sitten tehtiin, selvästikin haastaa kansainvälisesti sovitut parametrit ja on hyvin vaikea nähdä, miten tuo aloite voisi saada kummankin osapuolen neuvottelupöydän ääreen. 25-27 jäsenvaltiosta ulkoasian neuvostossa tuki tätä näkemystä. Kaksi oli sitä vastaan. Joten tämä ei ollut yksimielinen päätös neuvostossa, enkä voinut esittää sitä siinä muodossa, mutta siis pelkästään korkean edustajan julkilausumana, mikä tänään täällä toistan. Viime viikolla minä olin Washingtonissa. Kiireisenä päivänä tapasin äh, ulkoisen politiikan korkeita viranomaisia, Yhdysvaltain hallituksen edustajia. Ja esitin tämän kommentin keskustelukumppanuillemme. Meidän pitää kysyä, tarjoako tämä suunnitelma perustan edistykselle vai ei. Meidän täytyy tietää, onko, ovatko ehdotukset sellaisia, että ne todella ovat avoimia neuvotteluja varten. Ovatko ne lähtökohta vai loppupiste? Euroopan unionin osalta meidän kantamme on selvä. Me olemme valmiita tekemään työtä kansainvälisen yhteisön kanssa niin, että voidaan elvyttää poliittinen prosessi kansainvälisen oikeuden mukaisesti, joka vahvistaa yhtäläiset oikeudet kummallekin osapuolelle. Kiitos tarkkavaisuudestanne. Odotan mielenkiinnolla tätä tärkeää keskustelua, joka varmastikin nyt sitten seuraa. Kiitoksia komission jäsen Borrell Fontels. Seuraavaksi Asimakopulo, minuutti. Kiitoksia puhemies. Herra Borrell, totesitte, että Yhdysvaltain lähitä koskeva suunnitelma ei vastaa kansainvälisen oikeuden parametreja. Ja käytitte aika kärkästä kieltä, sanoitte, että jos tätä lähdetään toteuttamaan, tähän liittyy reaktioita ja israelilaisystävämme pitävät tätä aika uhkaavana kielenkäyttönä. Tämä vaikuttaisi rauhanprosessiin. Palestiina pitää tätä Trumpin suunnitelmaa salaliittona ja olisi hyvä, jos kumpikin osapuoli voisi suhtautua tähän hieman innokkaammin, mutta pitäisin kuitenkin lasia pikemminkin puoliksi täytenä kuin tyhjänä. Ehkäpä suunnitelma voisi olla pohja sille, että lähdettäisiin vakaviin keskusteluihin ja tunnustettaisiin se, että pitää kummallakin puolella tehdä kivuliaita uhrauksia. Ja tässä on nyt teidän hetkinen Borel. Ehkäpä Eurooppa voisi olla merkittävämmässä ja aktiivisemmassa välittäjän roolissa niin, että saataisiin oikeudenmukainen kestävä rauha. Ja tämä suunnitelma olisi kaikille lähtökohta niin, että voitaisiin avata neuvottelut uudelleen hyvässä hengessä. Frau Kollegin Kiitoksia Asimakopoulou. Seuraavaksi Piri. Kiitoksia eh, puhemies, korkea edustaja. Me tämä vuosisadan sopimus, jonka Trump on tehnyt, se, mm, se on yksipuolinen ja laiton. Ja se ei todellakaan ole aito yritys löytää Israelin ja Palestiinan konfliktiin rauhanomainen ratkaisu. Israelin ja Palestiinan väliset neuvottelut eh, keskeytyivät 2014 ja ne on saatava jälleen alkuun mahdollisimman pian. Tämä suunnitelma eh, viittaa kintaalla eh, kansainväliseen eh, sääntöpohjaiseen järjestelmään ja se, on, se hyväksyy Jordanin laakson laittoman liittämisen Israeliin ja, ja meidän täytyy torjua toimet, jotka voivat eh, johtaa vakaviin seurauksiin. Toki tämä johtaa myöskin Palestiinan kansan eh, kärsimyksen lisääntymiseen, koska heiltä viedään vesivarat ja he eivät saa liikkua rajojen yli. Tämä on kyyninen äärioikeistojohtajien julkisuustemppu, jolla pyritään saamaan kannatusta ennen kuin vaalit ovat tulossa. Täytyy eh, vetoan teihin, herra korkea edustaja, eh, teidän täytyy tukea kaikkia järjestelyjä, joissa eh, kaikki osapuolet ovat mukana ja, ja meidän täytyy Eurooppana, jos mahdollista, ottaa rakentava rooli tässä tilanteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Valtmans puolitoista minuuttia. Dankjewel, meneer de voorzitter. Kiitos, puhemies. Arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Viime viikkoina olemme jälleen kohdanneet Trumpin, jolla on nyt löytänyt niin sanotun ratkaisun Israelille ja palestinaiselle, jossa on kaikki edut Israelille ja haittoja vain palestinaiselle. Tämä ei ole mitään muuta kuin yhden valtion ratkaisu Israelille, joka sitten on kätketty tällaisen kahden valtion ratkaisun viitan alle. Israelin ja palestinan väliset suhteet tätä kautta ovat saaneet lisävaurioita – ja herra Borrell, tästä syystä Euroopan unionin täytyy nyt ottaa tärkeä rooli. Yhdysvallat viime vuosina on hyvin voimakkaasti asettunut Israelin puolelle ja nyt on teidän tehtävänänne käyttää sitä uskottavuutta, joka Euroopalla vielä on. Käyttäkää sitä niin, että voitte toimia puolueettomana kumppanina, vilpittömänä välittäjänä, niin että päästään eteenpäin niin, että palestinalaisetkin tulevat takaisin neuvottelupöytään tai että tapahtuu edes välillisiä neuvotteluja. Meidän pitää sanoa selvästi, että Euroopassa tässä täytyy kansainvälisen yhteisön osalta myöskin tukea sitä, mikä on meille ehdottomasti hyvä, vain hyväksyttävää. Olisi tärkeää saada kansainvälinen rauhankonferenssi teidän johdollanne, herra Borrell. Se olisi oikea linja ja sille saatte meidän tukemme. Kiitoksia. Seuraavaksi Bonfrisco, puolitoista minuuttia. Mikro. Ecco, grazie presidente. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja ja korkea edustaja, hyvät kollegat. Tämä keskustelu on äärimmäisen arkaluontoinen. Euroopan unionilla on velvollisuus selkeyttää omaa kantansa, koska Belgia, Viro ja Saksa ei pysyvinä jäseninä ovat Ranskan rinnalla YK turvallisuusneuvostossa. Me, meiltä pyydetään sellaista ulkopolitiikkaa, joka on uudenlaista ja katsoo eteenpäin ja harjoittaa geopolitiikkaa tällä vuosisadalla, jolla katsotaan energia- ja ilmastonmuutoskysymyksiä, 5G, maahanmuuttoa ja investointejakin näissä tietyissä maissa. Lissabonin sopimuksessa puhutaan siitä, että edistetään rauhaa maailmassa. Ja Lähi-idän kohdalla pyytäisin teitä nyt muistamaan kolme asiaa erityisesti. Ensinnäkin Israelin valtion kohdistuu entistä suurempi uhka. Se on juutalainen valtio ja me eurooppalaiset olemme juuriltamme juutalaisia. Ja hyvä korkea edustaja, älkää hukatko mahdollisuutta osoittaa, kenen puolella Eurooppa on. Kiitoksia. Seuraavaksi Bytikofer. President, colleagues. Puhemies, hyvät kollegat. Israelin ja Palestinan konfliktin monet uhrit ovat jo pitkään vaatineet rauhansuunnitelmaa. Tällaisen rauhansuunnitelman tietysti täytyy sisältää myöskin tuskallisia myönnytyksiä, myönnytyksiä kummaltakin osapuolelta. Sen täytyy sisältää turvallisuus Israelille, mutta sen pitää myös sisältää elinkelpoinen, suvereeni, alueeltaan yhtenäinen palestiinalaisesti valtio, joka elää Israelin rinnalla. Tätä Trump ei meille esittele. Tämä ei ole mikään uusi alku, tämä on umpikuja. Tämä niin sanottu rauhansuunnitelma ei ole, siinä oli kysymys rauhasta, koska siinä ei selvitä tätä konfliktia, se vain pitkittää. Se ei ole mikään suunnitelma, joka voisi olla lähtöpiste neuvotteluille – se on pelkästään sanelua. Kun puhutaan rauhansuunnitelmasta käytännössä, tässä vaan pyritään edistämään alueiden liittämistä, ja kahden valtion ratkaisu on erilainen kuin se, että on yksi valtio yksi kantooni. Pytikofa. Kiitos kollega Pytikofa. Ja nyt kollega Weimers, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. President. High Representative Burrell. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja te pyydätte, että kumpaan osapuoli eh, ryhtyisi toimiin, jotka lisäävät jännitteitä. Tämän, tämän Israel hyväksyy täysin, mutta palestinalaiset torjuvat. Palestinalaiset istuvat eivät halua istua neuvottelupöytään. Suurin osa heistä tukee väkivaltaa. Kansalaisjärjestöt he kieltäytyvät siitä, että meidän apumme ei mene terroristijärjestöille. Ja, ja 70 prosenttia eurooppalaisia tukee tätä eh, eh, ratkaisua. Ja meidän täytyy helpottaa sanktioita, meidän täytyy, meidän täytyy sanoa tuhat kertaa ei, ei, ei, me emme saa, eh, EUlla, EUn ei saa rahoittaa palestinalaisten terroristista politiikkaa. Kiitos. Ja nyt kollega Pineda, yksi minuutti. El tandem Trump-Netanyahu Eh, parivaljakko Trump Netanyahu eh, kyynis, aivan ennen näkemättömän kyynisesti on nyt julistanut tämän vuosisadan sopimuksen, mutta ei ole oikeutettua puhua sopimuksesta, koska kun, eh, kun yhtä asianosaista ei, Palestinan kansaa ei ole kuultu, eikä se ole millään tavalla osallistunut eikä allekirjoittanut tätä sopimusta. Ja tämä eh, päätös rikkoo kansainvälistä oikeutta ja lukuisia YK-päätöslauselmia. Tämä ei ole sop sopimus, ei ole eh, oikeutettu, se ei ole laillinen, se on eh, vuosisadan huiputus. Ja me, herra Borrell esitti EUn puolesta erinomaisen lausuman äsken ja hän asettaa itsensä historian oikealle puolelle, mutta meidän täytyy siirtyä tekoihin. Teidän lausuntonne on tarpeellinen, mutta on tarpeen, että tällaisella hetkellä, että nyt eh, rikotaan eh, assosiaatiosopimus Israelin kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Mandel minuutti. Thank you, honorable vice president. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja, komission jäsen. Hyvät kollegat, mikä tahansa voima tässä maailmassa on tervetullut, mikäli se esittää ratkaisuehdotuksia. Varsinkin jos kyseessä on sellainen ehdotus, jossa pyritään kahden valtion ratkaisuun loppujen lopuksi. EU ei ole juurikaan aikaisemmin edesauttanut konkreettisen ratkaisun löytämistä. Meidän pitäisi nyt suhtautua USA-ehdotukseen rakentavasti. EU on tarjonnut tukea eri tavoin. Mutta nyt meidän tulisi toimia todella rakentavalla tavalla. Jos joku suhtautuu ratkaisuehdotukseen väkivaltaisesti, silloin tuohon osapuoleen ei voi luottaa. Hyvä komission jäsen, ottakaa tämä huomioon. Meidän pitää suhtautua tähän rakentavalla tavalla ja edistää maailman läntisiä arvoja. Kiitoksia. Seuraavaksi Mikser minuutti. Mr. Speaker, it's hard to regard the most recent on vaikea pitää tätä rauhansuunnitelmaa uskottavana. Se ei seuraa kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita ja, ja siitä, siinä ei ole mukana yksi konfliktin osapuoli lainkaan. Rauhanprosessin uudelleen käynnistämisen mahdollisuudet ovat lähes olet, olemattomat. Tämä Eh, miehitettyjen alueiden eh, liittäminen laittomasti ja eh, johtavat tielle, jossa kahden valtion ratkaisu on mahdoton. EUn täytyy pitää kiinni kansainvälisestä oikeudesta ja sen täytyy pitää kannasta, että vain neuvoteltu ratkaisu voi olla pohjana ja sen täytyy, ja sen täytyy johtaa vapaut, Palestiinan valtion vapauttamiseen tarvitaan myöskin uskottava suunnitelma siitä, miten tähän tilanteeseen päästään. Tämä on erittäin tärkeää, koska eh, Yhdysvaltojen kanta on nyt nähty. Kiitoksia. Seuraavaksi Gitta, minuutti. Trumpin suunnitelma osoittaa voima rakenteita, mutta tämän suunnitelman pitäisi olla tasapainoinen. Israelin ja Palestiinan välille ei saada todellista ja kestävää rauhaa, mikäli tasapuolisuus ei toteudu. Ja tätä ei tässä ehdoteta, joten me emme tätä tue. Se, että Sanomme edelleen näille ystävillemme, että Jerusalemin pitää olla jaettu pääkaupunki. Miten voidaan pitää kiinni oikeuden utopiasta, jos toimitaan tällä tavalla. Kiitoksia seuraavaksi Madison minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Sinäkin on hyvin, tämä on hyvin tärkeä keskustelu, koska viime viikkoina tämä on ollut tähykan esille tiedotusvälineissä, tämä rauhansuunnitelma, jonka Yhdysvaltamista nyt lähittää varten. Minusta on hyvin tärkeää Euroopan unionille ymmärtää tämä kansainvälinen oikeus, koska Tämä on jotakin, mikä pitää kummankin osapuolen kunnioittaa, siis sekä Israelin että palestinalaisten. Ja palestinalaisten puolelta meidän on tunnustettava, että he eivät ole oikein ymmärtäneet, mikä on kansainvälisen oikeuden merkitys, että ei voi tukea terrorijärjestöjä, jotka toimivat Israelia vastaan, ei voi tukea sitä, miten käyttää lapsia pommiiskuissa naapurimaissa. Joten tässä tapauksessa Palestiina rikkoo kansainvälistä oikeutta, mutta meidän on myöskin tunnustettava tämä. On ollut paljon arvostelua Yhdysvaltoja kohtaan tämän rauhansuuntaan vuoksi, mutta olen kuullut mistään muistakaan ratkaisuista tai mistään muistakaan suunnitelmista lähitää varten. Joten... Kollegi Madison, es folgt für eine Minute. Kiitoksia. Seuraavaksi Auken minuutti. Til øh, herr Borrell for den klare erklæring om Israels ulov. Herra Borrell esitti hyvin äh, selkeän julkilausuman Israelin laittomista miehityksistä ja mikäli tämä äh, YK on päätöslauselmien vastainen miehitys jatkuu, eh, niin tätä pakkoliitosta ei voi jättää huomiotta ja vasta- vastaamatta. 2334 päätöslauselma puhuu siitä, että täytyy tehdä ero Israelin ja sen eh, siirtokuntien välillä – ja näiden siirtokuntien rakentaminen on pysäytettävä. Täytyy vaatia palestinalaisten mukaanottoa ja myöskin korvauksia. Israel on tu- tuhonnut ö, omaisuutta ja siitä täytyy korvata. Kiitoksia, Hauken. En salli tähän nyt välikysymystä. Seuraavaksi Röysen minuutti. Kiitos puhemies. Tästä rauhansuunnitelmasta voi olla montaa mieltä ja siihen on kohdistunut kritiikkiä, mutta emme, älkäämme sortuko tähän tänään, koska tämä ei vie tätä rauhanprosessia pätkääkään eteenpäin. Ainakin meillä on nyt jotakin konkreettista käsiteltävänä. Meidän tulisi antaa sille mahdollisuus. Ja vetoan tässä palestinalaisviranomaisiin. Älkää enää suojelko terroristeja, tunnustakaa Israelin valtio ja tulkaa neuvottelupöytään. Aloittakaa keskustelut. Irtaannun selkeästi korkean edustajan pitämästä lausunnosta. Te vain kritisoitte Yhdysvaltoja ja sanotte Abbasille, että ymmärrän miksi ette halua neuvotella. Puhemies, mielestäni tämä on vääränlainen viesti väärän aikaan. Jos neuvostossa ei saavuteta asiasta yksi mielisyyttä. Emme voi myöskään pitää tätä EUn kantana. Kiitoksia seuraavaksi Kiisi Lyyrek. Mr. President. Puhemies. Tämä niin sanottu vuosisadan sopimus on kansainvälisoikeuden räikeä rikkomus, koska siinä ei otettu huomioon yhtä osapuolta lainkaan, ja se pyrkii legitoimaan laittomat Israelin siirtokunnat, jotka ovat sotarikos. Vuonna 1967 on todettu, että Jerusalem on Israelin ja palestinaisten pääkaupunki. Tämä ei pelkästään isku palestinaisen vasta tällä pyritään saman aikaan uutta alueellista järjestystä, joka vie täysin on pitämättä kansainvälistä oikeudesta. Tämä on sopimus, joka voi vahingoittaa koko aluetta, ja se olisi yhtään vähemmän hyväksyttävissä kuin 1916 vuoden siirtomaaherrojen tekemät jakosuunnitelmat. EUn täytyy olla tiukkana, sen täytyy jatkaa tukeaan kahden valtion ratkaisulle niin, että syntyy riippumaton palestinaisvaltio vuoden 1967 rajoihin muittaessa on tärkeää, että on poistettava, todettava Israelin val- siirtokunnat ja myöskin tuettava palestinaisten pakolaisten oikeutta palata kotiin. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti kollega Insir. Puhemies, minä kieltäydyn kutsumasta tätä sopimusta rauhansopimuksesta, koska tämä suunnitelma on vain siitä, miten Trump voittaa vaalit eh, marraskuussa Yhdysvalloissa ja miten Netanyahu voittaa Israelin vaalit. Ja tämä sopimus on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa ja ja se tekee mahdottomasti sen, että kaksi demokraattista maata, Israel ja Palestiina, voisivat olla rinnakkain. Ja tässä on kyse siitä, että se ei kunnioita meidän perusarvojamme ja me, Palestiinan kansa ja Israelin kansa ansaitsevat molemmat oman valtionsa ja nyt on tullut aika, että kaikki EU-maa maat tunnustavat Palestiinan 1967 rajojen mukaisesti. Minun hallitukseni teki tämän vuonna 2014 ja olen siitä ylpeä. Kysymykseni on, miten komissio aikoo konkreettisesti toimia, jotta kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan? Kiitoksia. Seuraavaksi Fest minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies. Kun minä kävin kansakoulua Itä-Saksan alueen, entisen DDRn alueen kohdan luki tällä hetkellä neuvostomiehityksen alainen ja itäisillä alueilla Pommerissa ja Schlesiassa tällä hetkellä Puolan hallitsemaa. Nämä olivat näitä suuria valheita sodan aikana. Uskottiin, että sodan aikana menetetyt alueet joskus saataisiin takaisin. Vasta Willy Brandt lopetti tämän valheen. Samanlainen valhe on vallinnut 53 vuotta Gaasas ja Länsi-Iran alueella. Kummankin alueen arabit menettivät, koska hävisivät sodat. Jos vasta jos aloittaa sodan, silloin täytyy sitten lähteä liikkeelle. Sitten näin voi käydä kahden valtion ratkaisu vuonna 1960 seitsemän on suuri YK on elämänvalhe ja se on suuri elämänvalhe myöskin EU:ssa. Presidentti Trumpin rauhansopimus ei ole mitenkään ihanteellinen, mutta ainakin se saa aikaan liikettä täysin jumeuttuneeseen tilanteeseen. Yli 50 vuoden ajan Gaasa ja länsiranta ovat olleet konflikteilla, että haluammeko edelleenkin pitää kiinni tällaisesta elämänvalheesta vuoden 1967 kahden valtion ratkaisu tulee se koskaan toimimaan? Ei. Vielen Dank, Herr Kollege Fest. Es folgt für eine... Kiitoksia. Seuraavaksi Saturi, minuutti. Le plan euh, pour le Moyen-Orient. Lähi-idän suunnitelma Trumpilta on vaarallinen askel taaksepäin. Tässä todella kierretään kansainvälistä oikeutta. Tämä ei ole minkälainen suunnitelma, vaan tässä katsotaan konflikteja vain yksipuolisesti. Borrell, te sen tuomitsitte mutta jäsenvaltiot eivät pysty yksimielisesti peräänkuuluttamaan sitä, että kunnioitettaisiin YK päätöslausuma tässä asiassa. Meidän pitäisi katsoa myös, miten Israel toimii. Tässä on lukuisia kohteita kyseessä, joita EU on myös rahoittanut on katsottava siirtokuntia. On tuomittava selkeästi toimielinten eh, harjoittama syrjintä ja meidän täytyy, aivan kuten palestinaiset pyytävät, eh, saada aikaan kansainvälinen rauhankonferenssi, jossa käsitellään Lähi-Itää. Kiitoksia. Seuraavaksi Fajon minuutti. Kiitos. Trumpin niin sanottu Lähi-idän rauhansuunnitelma on isku vasten kasvoja. Se on isku vastoin kansainvälistä oikeutta ja se on isku tälle rauhanomaisen ratkaisun löytämiselle tässä aikamme eh, kiireellisessä ongelmatilanteessa. Israel on jo toiminut niin, että eh, palestiinalaiset eivät voi saada itsenäistä valtiotaan ja Israelin ja Palestiinan konflikti tulee ratkaista ja meidän täytyy EUna tukea kansainvälistä oikeutta ja puhua sitä vastaan, että Israel Eh, suorittaa alueliitoksia ja meidän täytyy tuomita laittomat siirtokunnat ja rauhan eh, ohjelmaa tulisi edistää ja tämä tulisi olla ehtona. Kiitoksia. Seuraavaksi Huhtasaari, minuutti. President. Hyvä puhemies. 1967 Israelin vuoden 1967 Israelin realistiset koska olosuhteet alueella ovat täysin muuttuneet viimeisten 50 vuoden aikana. Amerikkalaiset ovat luvanneet käyttää 50 miljardia dollaria Palestinan valtioon, jos Trumpin rauhansuunnitelma pannaan toimeen. Israel myös sitoutuu siihen, ettei se enää rakenna uusia siirtokuntia seuraavien neljän vuoden aikana. Samaan aikaan tämä sopimus varmistaa Israelin valtion turvallisuuden. EUn tulisi tukea tätä suunnitelmaa. Tämä saattaa olla viimeinen tilaisuus saavuttaa kestävä rauha monien vuosikymmenien väkivallan jälkeen. On aika lopettaa tämä pitkittynyt ja kova konflikti. EUn ei tulisi vastustaa tätä sopimusta koska vai siksi, että EU vihaa Trumpia. Kiitoksia, edustaja Huhtasaari. Seuraavaksi Urta Sun. Kiitos, puhemies tämä Trumpin eh, jär, ehdotus eh, perustuu eh, pakkoliitoksiin, epä, epära, epätasapainoisiin oikeuksiin, kansainvälisen oikeu, oikeuden rikkomuksiin ja pysyvän konfliktin jatkamiseen. Se on yksipuolinen diktaatti. Ja kiitän korkea edustaja hänen rohkeudestaan tässä asiassa. Me, ja tämän konfliktin me, me tarvitsemme kahden valtion ratkaisun, joka pohjaa neuvoteltuun ratkaisuun. Ja uskon, että jäsenvaltiot eh, edelleen elättelevät toivoa siitä, että saadaan eh, kahden valtion ratkaisuja. Meidän täytyy tunnustaa Palestiinan valtion olemassaolo. Ja nyt olisi hyvin tärkeää, että e, e, laitomat alueliitokset tuomitaan EUn taholta. Kiitoksia. Seuraavaksi Benifei minuutti. Kiitos puhemies. Haluan yhdessä muiden kollegoiden kanssa olla täällä torjumassa tätä Trumpin äh, propagandista ehdotusta. Tämä on vain Netanyahun taustalla oleva toiminta. Hän on pyrkinyt kuukausien hyötymään tästä ja selviämään korruptiosyytöksistään. Trump yrittää näyttäytyä tässä maailmanjohtajana, jolla on paljon valtaa mutta tätä suunnitelmaa ei voida hyväksyä. Siinä ei kuultu Palestiina, siinä ei otettu oikealla tavalla länsiranta huomioon tai Jerusalemin asemaa. Uskon, että on hyvä, että korkea edustaja ei tätä ehdotusta hyväksynyt, vaan peräänkuulutti kahden valtion ratkaisua vuoden 1967 rajojen perusteella. Me emme koskaan ole tai vaikene silloin, jos kielletään historiaa tai kansainvälistä oikeutta. Kiitoksia seuraavaksi Pitsula. Kiitos. Mikään rauhansuunnitelma ei voi olla menestyksekäs, jos sitä eivät tue kaikki osapuolet. Ja se, miten tämä suunnitelma esiteltiin, osoittaa, mitä heikkouksia on siinä, miten siinä kuvitellaan kahta valtiota. Meillä on yksipuolista amerikkalaista politiikkaa ja sitä, että torjutaan monenkeskisyyttä kroonisesti. Se, että on tätä Pariisin sopimuksesta, mikä on ollut suhde kurdeihin, Syyriaan ja Iranin Nämä ovat esimerkkejä tästä Amerikan politiikasta. Ja se, mitä täällä nyt esitellään suurena edistyksenä, on sellaista, mistä on jo lyöty sopimukset lukkoon etukäteen. Erityisen huolestuttavaa on se, mitä tässä on suunniteltu länsirannan osalta. Se nimittäin osoittaa vain sen, miten suuria ovat erot kahden osapuolen välillä. Yksipuoliset toimet on lopetettava. Kumpikin osapuoli on saatava neuvottelupöydän ääri Me tarvitsemme kaksi suvereenia valtiota, jotka elävät rauhanomaisesti rinnakkain niin, että niillä on rauhalliset rajat, mutta tämä, rauhan, tämä ratkaisu pitää tukeutua myös kansainväliseen oikeuteen. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa, kollega Sver. Mikro. Hvala lepa za besedo. Pozdravljam Trumpov sodni mirovni... Eh, Toivotan tervetulleeksi Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelman, koska se on tasapainoinen. Palestinalaiset saavat jotain rauhan ja saavat maan, maansa ja Israel saa rauhaa ja turvallisuutta. Palestiina ja EU ovat hylänneet tämän sopimuksen, Palestiinalaiset palestiinalaisethan eh, pitävät nykyisestä asiantilasta. Kysymykseni eh, korkealle edustajalle, olit, eh, olitte Iranissa ja äskettäin puhuitteko tästä sopimuksesta siellä? Ja puhuitteko ihmisoikeusloukkauksista? Tässähän puhutaan ihmisoikeusloukkauksista. Kiitos. unohdin ilmoittaa, että puheenvuoropyyntöjä on kolme kertaa enemmän kuin aikaa, joten joudun keskeyttämään teidät. Ruisesti, ruisesti seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Hyvää korkea edustaja Jose Borrell. Se, mitä sanoitte, vaikuttaa olevan tärkeää myös menettelyn osalta, että päästään neuvostossa eteenpäin. Ja myös tämän Trumpin rauhansuunnitelman sisällön osalta. En lähde täällä nyt toistelemaan sitä, mitä sanoitte ja mitä suurin osa täällä sanoi ongelmista ja siitä, kuinka hankalaa tällaista olisi toteuttaa. On tärkeää, että meillä olisi eurooppalainen vaihtoehto, ei välttämättä yhtä yksityiskohtaista suunnitelmaa kuin Trump on esittänyt, mutta jonkinlainen ehdotus lähi rauhan konferenssista Madridin vuoden 1991 mallin mukaisesti. Jos tämä ei olisi mahdollista, niin pitäisi ainakin työskennellä sen eteen, että olisi olosuhteet, joissa tämä onnistuisi. Kiitos Ruiz de Vesalle. Seuraavaksi Stefanutsa. domnule înalt reprezentant uh, Borel, în ultimele decenii de negocieri pentru pace în regiune întreaga comunitate internațională a confirmat importanța promovării unui plan bazat pe principiile dreptului internațional. Viime vuonna on tärkeää, että tämä perustuu kansainvälisen perusteelle. Mikä tahansa rauhansuunnitelma on tervetullut silloin, kun kunnioitetaan näitä periaatteita, silloin kun se on osallistava silloin kun se esitetään kahden valtion olemassaoloa kahdelle kansalle, jotka pystyvät elämään rinnakkain rauhanomaisesti. Tämän tyyppinen suunnitelma on se, että se johtaa siihen, että pysyy status quo vallitseva tilanne. Ja ei pidä nyt kiireisesti pystyä tekemään jotakin tilanteella, joka on kestänyt pitkään, mutta rauhansopimus, rauhan konferenssi, joka oli osasto, jonka edessä se Euroopan unioni, jotakin sellaista että kaipaisimme tällä hetkellä. Kiitoksia Stefanuccia. Seuraavaksi Kempa panie przewodniczący! Mm, szanowni państwo! puhemies niin olen kuunnellut tämän päivän keskustelua. Meillä on niitä, jotka vastustavat eh, presidentti Trumpin suunnitelmaa, toiset ovat eh, sen puolesta. Ja ne, jotka ovat olleet Jerusalemissa, tietävät, että tilanne on dramaattinen. Ja siellä on kadotettu sukupolvi. He valmistautuvat taistelemaan, eivät ole elämään elämää. Korkea edustaja on puhunut Yhdysvaltojen kanssa, kenen kanssa te, te olette puhunut ja minkälaisia lopputuloksia näistä keskusteluista on? Entäpä miten me voisimme päästä lähemmäksi rauhaa ehdottamalla suunnitelmia? Kiitoksia seuraavaksi Moodik. Arvoisa herra puhemies

Tämä ehdotus Yhdysvalloilta on sellainen, että sitä ei todellakaan voida hyväksyä. Se vain pitkittää Israelin siirtomaatilannetta. Jerusalem annetaan israelilaisille ja pidetään kiinni laittomista siirtomaa, siirtokunnista. Ja tässä on tavallaan tehostettu suhteita Israelin uusin sotilaallisin sopimuksin. Täällä ei tueta Palestiinaa. Ja jos Asima Kopulun näkemys on samanlainen kuin Kreikan hallituksen näkemys, tämä on todella vaarallista, eikä tällaista voida hyväksyä meidän täytyy muistaa, että parlamentin äh, eri maiden jäsenet ovat tunnustaneet poli- Palestiinan äh, valtion ja meidän pitäisi edistää kahden valtion ratkaisua, jossa pääkaupunkina olisi Jerusalem. Kiitoksia. Näin päättyy tämä menettely ilman puhujalista. Nyt kuulemme vielä korkeaedustaja Orel Fontenessia. Kiitos puhemies. Kiitos paljon puhemies. Kiitos teille kaikille. Tämä on hyvin mielipiteitä jakava asia niin neuvostossa kuin parlamentissakin. Mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että minä en ilmaise henkilökohtaisia mielipiteitäni, vaan minun tehtäväni on toimia neuvoston korkeana edustajana. Ja minun täytyy edustaa sitä, mikä on neuvoston mielipide. Ja te, minä en ole sanonut, että tämä oli Euroopan unionin kanta ja olisi kannattanut kuunnella. Sanoin, että tästä ei ollut yksimielisyyttä ja tämä kirjattakoon ylös. E, tämän asian suhteen ei ollut yksimielisyyttä. Minä en voinut e, esittää neuvoston sopimusta. Minä, minä e, tässä korkea edustaja edusti ja se edusti neuvostoa. Siis tämä ei ollut Euroopan unionin kanta. Se oli korkean edustajan julkilausuma, joka ei perustunut neuvoston yksimieliseen kantaan. Ee, niin, miksi minä menin Iraniin? Koska minulla on valtuutus Minulla on yksimielinen valtuutus jäsenvaltioilta, neuvostolta. He ovat pyytäneet minua menemään ja keskustelemaan kaikkien kanssa, osapuolten kanssa Lähi-idän alueella, jotta nähtäisiin, onko meillä mitään mahdollisuutta Euroopan unionina vaikuttaa rauhan ja vakauden syntymiseen alueella sanottiin, puhukaa kaikkien kanssa, kaikki tarkoittaa kaikkia. Olen puhunut Saudi, olen mennyt Saudi-Arabiaan, kävin Jordaniassa, Emiraatteihin ja kävin Teheranissa ja menen Irakiinkin, jotta saan käsityksen siitä, mitä me Eurooppana voisimme tarjota, mitä, mitä, te, mitä me voisimme tehdä rauhan ja vakauden edistämiseksi alueella. Niin, anteeksi, minä sekaannuin. Se ei ollut herra, se, se oli herra Bertsan oli se. Anteeksi, minä, minä siis vastasin nyt tässä toiselle kollegalle. Berjan siis oli tämä, joka oli esittänyt tämän. Niin, minä siis keskustelin Iranissa eh, tästä asiasta ja, ja tärkeä kysymys on se, että mitä, eh, miten ydinsopimus voidaan turvata ja mitä pitäisi tehdä. En puhunut pitkään Israelin ja Palestiinan eh, kysymyksestä, koska Iran on hyvin tietoinen tästä asiasta – Rouva Kempa kysyi, kenen kanssa olen puhunut. No, kaikkein arvovaltaisimpien tahojen kanssa, ulkoministeri Pompeon, turvallisuusneuvonantajan kanssa, herra O'Ryanin kanssa, herra Kusinin kanssa, sekä rouva Nancy Pelosin kanssa – he tukevat Nancy Pelosi, kuten tiedätte, on de- demokraatti. Hän oli hyvin äh, kriittinen tämän sopimuksen suhteen. Kuten sanottu, minä en ilmaise omaa mielipidettäni. Minä ilmaisen neuvoston enemmistön mielipiteen. Neuvoston enemmistö on antanut julkilausuman, jonka myötä se lähettää viestin todeten, että kaikkien täytyy pidättäytyä yksipuolisista toimista, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja jotka voivat e, e, kiristää jännitteitä entisestään. Ja olemme pyytäneet, että Jordanin laakson pakkoliitosta ei e, julisteta ja että he me emme nyt todellakaan halua uutta väkivallan aaltoa Palestiinassa. Me pyydämme palestiinalaisia pysymään rauhallisina. Olemme tehneet ehdotuksen lähtökohdaksi, ja tämä, tämä ehdotus saattaa olla, että se purkaa pattitilanteen ja saa meidät keskustelemaan siitä, mitä voitaisiin tehdä. Tämä ongelma on hyvin vanha ja hyvin tuskallinen. En kiellä sitä, etteikö tämä sopimus voisi olla lähtökoota. Kuitenkin, jos sanon, teille, että tulkaapa neuvottelemaan, niin, mutta jos emme ole yhtä mieltä, niin sitten minä vain eh, jyrään oman kantani. Se ei ole kovin motivoivaa. Jos et ole samaa mieltä, niin minä toteutan ehdotukseni joka tapauksessa. No, syntyykö siitä neuvottelua? Sen takia, sen takia me emme ole tästä samaa mieltä. Sen takia me pyysimme ulkoministeri Pompeon ulkoasiainneuvoston kokoukseen selittämään tätä asiaa. Meillä on joitakin, jotka ovat tämän kannan myöntä, myötäisiä, jotkut ovat siitä hyvin kaukana. Kes, keskusteltava kuitenkin on jos meillä ei ole yksimielisyyttä, niin meillä on ainakin enemmistö. Jäsenvaltioiden enemmistö Euroopan unionissa ei pidä tätä eh, ehdotusta hyvänä lähtökohtana. Mutta jatkamme työtä, jotta päästään pattitilanteesta ja neuvotteluja voidaan jatkaa. Jotkut sanovat, miksi emme voi tehdä jotain samantyyppistä kuin Madridin ja Oslon prosessit. Meillä, me olemme sitoutuneet tekemään jotakin. Me emme voi vain kieltäytyä. Me emme voi sanoa, että ei tämä riitä. Meidän täytyy löytää toimiva ratkaisu. Ja tämä on osa sitä keskustelua, jota ulkoministerit ensi maanantaina käyvät. Kiitos. Vielen Herr Kommissar Borrell. Kiitoksia komission jäsenelle. Päätämme keskustelun tähän. Seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Syyrian tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta. Ja muistuttaisin, että sinisen kortin kysymyksiä voi pyytää sekä sähköisesti että perinteisin menetelmin. Ensin kuulemme komission varapuheenjohtaja Borrell Fontelesia. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisat edustajat. Syyrian sota on nyt yhdeksännellä vuodellaan ja tämä turvallisuuskriisi – joka maan koillisosassa on tällä hetkellä käynnissä, eh, on aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä. Ja me kuulimme eh, eh, YK on turvallisuusneuvostossa erityisedustajan raportin ja siinä sano, siellä sanottiin, että erikoisjoukot toteuttavat raskaita hyökkäyksiä välittämättä vähäkään siviiliväestöstä. Ja me olemme menettäneet kaiken suhteellisuuden tajun, YK erityisedustaja sanoi. Sota, sotilastoimet Idlibissä johtivat siihen, että satoja siviileitä surmattiin ja hyökkäykset siviilikohteisiin jatkuvat tiheästi asutuilla alueilla. Ja kansainvälisesti kotiseudultaan siirtymään joutuneiden kansainvälinen apu on myöskin joutunut kohteeksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti. Tästä täytyy olla vastuullisuutta. Kun sotatoimet alkoivat eh, he, vuosi sitten helmikuussa 2018, sen jälkeen yli miljoona ihmistä on lähtenyt kodeistaan siis miljoona sisäistä pakolaista vuoden aikana. Enemmän syyrialaisia pakenee ja kuin olisi mahdollista. Syyrian ja Tur- Turkin hallin, hallinnon välien kiristyminen, samoin kuin venäläisten ja turkkilaisten konflikti on myöskin vaarana. Ja, tämä, ja Ankaran ja Moskovan välinen tulitauko täytyy saada aikaan tämä on tilanne. Ja totean tämän. Me, melkein kymmenen vuoden ajan väkivallan jälkeen, ja, niin tämä tilanne täytyy saada loppimaan. Liian, loppumaan. Liian monet ovat kuolleet ja heidän tulevaisuutensa on ankea. Syyria ja ympäröivä alue me emme enää kestä uutta siirtolaiskriisiä. Meidän täytyy estää terroristijärjestöjen uusi nousu Euroopan porteilla. Me, meidän täytyy palauttaa sääntöpohjainen kansainvälinen järjest, järjestelmä ja YK on turvallisuusneuvoston oikeutus. Sano, sanotte, että toistan tätä, mutta se, se on tärkeä asia. Meidän Syyrian hallinto ei tuo rauhaa ja vakautta Syyriaan, jos se jatkaa eh, edellään, edelleen oman kansan sortamista ja sotilaallista logiikkaa. Se maan tilanne huononee nopeasti ja siihen liittyvät myöskin hyökkäykset Libanonissa – Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olemme sanoneet alusta alkaen, että vain kattava ja inklusiivinen ratkaisu 2254 päät, YK on päätöslauselman mukainen ratkaisu voi olla toimiva. EU tukee edelleen YK on pyrkimyksiä ja er, erityislähettiläs Petersenin toimia alueella. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että kadonneiden tilanteeseen, pidätettyjen tilanteeseen saadaan jotain parannusta. EU on suurin humanitaarinen lahjoittaja Syyrian sisällä ja myöskin syyrianlaisille yhteisöille Syyrian rajojen ulkopuolella tavalliset siiv- eh, siviilit ja kansalaiset, heidän täytyy säilyttää Syyrian yhteiskunnassa nämä rakenteet. Me, me, mielestämme tämä on investointi tulevaisuuteen. EU on pyrkinyt vakauttamaan Koillis-Syyriassa tilannetta ja me olemme aina valmiita tekemään eh, enemmän ei normalisointia hallinnan eh,